Bonjour, je vous propose de... Hyvää huomenta. Emmeköhän voi aloittaa kokouksen, vaikka minun lupa olekaan, niin anteeksi nyt Brysselin no, kaupunkin johtajan puolesta aurinkoa juurikaan näy, mutta ehkä se palaa. No kevättä rinnassa kuitenkin. Odotetaan. No niin, se siitä. Maritta ei tänne päässyt. Hän on tällä hetkellä koko päivän kokoustamassa. Nyt on kolmikanta sosiaalikokous käynnissä, eli hän ei valitettavasti voi olla täällä. Meillä on kaikilla kielillä tulkkausta paitsi kroatiaksi. Tuskinpa on mitään sanottamaa pöytäkirjoihin helmikuisilta kokouksilta. Näin ollen ne on hyväksytty. Ja annan tässä välittömästi puheenvuoron sekä Agnesille että Elisabetille. Heillä on ollut aika mittavia iltarupeamia. Nyt, jos oikein muistan, oli jo kahdeksas kolmikantaneuvottelu. Ja kai tuloksiakin on saatu. Eli te saatte nyt kertoa lyhyesti näistä kolmikantaneuvottelun tuloksista. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Agnesin kanssa meillä on tapana puhua vuorotellen, eli kahdeksannet kolmikantaneuvottelut. Miten toimimme neuvotteluissa? Roberthan oli meidän mukanamme tässä työssä – Ja ensinnäkin meillä on nyt kollektiivinen kokonaisvaltainen sopimus näistä kohdista, joita olemme yhdessä työstäneet neuvoston kanssa. Tämä oli ensimmäinen vaihe pari viikkoa sitten. Ja sitten maanantai-iltana me vahvistimme sopimuksia kohta kohdalta. Ja sitten johdatosan kappale kerrallaan. Eli maanantai-iltana varttia vaille yhdeksän sitten totesimme, että Agnes, hyvä. Me olemme nyt sitten konsolidoineet ja saaneet päätökseen neuvottelut neuvoston kanssa. Siis puhuin, sanoin, että konsolidoitu ja saatettu päätökseen, koska me todellakin menimme yksityiskohtiin. Ja nyt meillä on sitten tämä lopullinen teksti, joka vielä ei ole saatavilla, mutta joka teille sitten toimitetaan heti kun mahdollista. Eli mitä näissä neuvotteluissa sovittiin? Ensinnäkin kesto. Se oli äärimmäisen tärkeä kysymys. Me saimme aikaan sopimukseen 12 plus 6 kuukautta ilmoituksesta yritykseltä vastaanottavalle jäsenvaltiolle. Ja sitten toinen tärkeä asia Neuvottelumandaatissahan meillä oli kaksinkertainen oikeusperusta, jota oli ehdotettu, jotta voidaan suojella ensinnäkin työntekijöitä ja sitten voidaan antaa tukea sisämarkkinoilla. Se on nyt mukana tässä direktiivissä. Agnes voi sitten puhua näistä vähän tarkemmin. Oikeusperusta. Tässähän on lainattu tätä vuoden 1996 direktiiviä. Eli yhdessä kohdassa neuvosto olisi halunnut, että johdotosan kappale olisi laadittu, mutta tässä on kaksi itsepäistä neuvottelijanaista, joten saimme sen mukaan sitten kohtaan mukaan. Eli se on sitten kunnollinen viitekohta jos tehdään tuomioistuimen päätös. Ja tämä oli siis kohta yksi. Ja sitten nämä korvaukset. Pidimme kiinni kannastamme, joka oli yhteinen kanta. Eli korvaus on vastaantavan maan vähimmäispalkka plus bonukset, jotka siihen liittyvät, jotta on sitten selkeä yhteys vastaanottavamaiden työntekijöiden ja lähetettyjen työntekijöiden välillä. Eli samasta työstä sama palkka samassa työpaikassa. Sitten päivärahoista. Otimme huomioon tiettyjä huomioita, joita kuulimme. Eli maasta riippuen nämä korvaukset voidaan maksaa vastaanottavasta maasta tai lähtömaasta ja niin edelleen. Mutta me toimimme niin, että näin, tämä kokonaissumma on sama lähetetyille työntekijöille ja vastaanottavan maan työntekijöille. Agnes saa puhua näistä työehtosopimuksista ja Agnes varmaan sallisen, että puhun vielä kahdesta tärkeästä asiasta. Yhdestä asiasta taistelimme kuin leijonat, eli aika, joka liittyy siirtämisen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja panoa. Neuvoston tekstissähän tämä, tämä oli kolme vuotta aikaa siirtää lainsäädäntöön, eli sitä ei saanut siirtää lainsäädäntöön ennen kuin kolme vuotta oli kulunut. Ja sitten soveltamis ajanjakso on neljä vuotta. Itse pidin tiukasti kiinni siitä, että noudatimme mandaattia, eli kaksi vuotta transpositioon ja kaksi vuotta soveltamiseen, jotta varmistamme sen, että noudatetaan eurooppalaista lainsäädäntötyötä ja neuvosto antoi sitten kaksi vuotta näihin kumpaankin. Sitten meidän piti oikaista yhtä tärkeää kohtaa, joka oli tärkeää erityisesti espanjalaisille ja portugalilaisille kollegoille, eli se liittyy liikenteeseen. Kun otetaan huomioon tämä Lex Specialis, jota nyt laaditaan, eli vuoden 1996 direktiivi, sitä sovelletaan siihen asti, kunnes tämä Lex Specialis saadaan voimaan. Neuvosto lokakuussa teki pienen virheen. Siellä puhuttiin voimaanastumisesta. Eli direktiivejä sovelletaan niin kauan, kunnes tämä Lex Specialis astuu voimaan, mutta tämä astuu voimaan ennen kuin tätä aletaan soveltaa. Eli silloin se pitää olla kolme eri järjestelmää. Eli tämä direktiivi ensin, ennen kuin tämä astuu voimaan, sitten direktiivi uudistetussa muodossa, eli se josta nyt puhutaan. Ja sitten vielä tämä Lex Specialis oli se kolmas vaihe. Se oli aika hankalaa, kun ajatellaan kaikkia jäsenvaltioita, eli että kolme kertaa pitäisi muuttaa tätä järjestelmää, joten suostuimme siihen, että tämä soveltamisajankohta on sitten se viiteajankohta tälle Lex Specialisille. Ja sitten Agnesille haluaisin sanoa yhden asian. Ei ole helppo käydä neuvotteluita näin monimutkaisesta tekstistä. Se on tekninen, se edustaa erilaisia intressejä, mutta Agnes ja minä olemme yhdistäneet voimamme, jotta saataisiin aikaan tasapaino lännen ja idän välille, ettei tässä aseta ketään toisiaan vastaan, niin yritimme ottaa huomioon erilaisia toiveita eri tahoilta. Ja että ei synny mitään kuiluja. Ja kiinnitimme huomiota myöskin tasapainoon sen välillä, että suojellaan työntekijöitä ja noudatetaan tai kunnioitetaan yrityksiä, katsotaan työehtosopimuksia. Eli kaikki tämä on yritetty saada mukaan tekstiin. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Kun piti sitten vääntää kättä neuvoston kanssa, niin me teemme erittäin hyvää työtä yhdessä. Ja tällä tavalla parlamentille tärkeimmät kohdat saatiin läpi. Eli suurkiitos Agnesille tästä yhteistyötavasta. On erittäin harvinaista, että kaksi esittelijää kahdesta eri poliittisesta ryhmästä pystyvät tekemään työtä näin rintarinnan. Mutta haluaisin kiittää myöskin kaikkia varjoesittelijöitä, jotka olivat läsnä ahkerasti. Ja näin olemme ne pyytää taukoja neuvotteluihin ja näin saimme sitten tukea läsnä olevilta varjoesittelijöiltä neuvotteluissa niiden edetessä. Eli puheenjohtaja, meillä oli hyvä neuvottelutiimi ja kyse ei ole ainoastaan minusta ja Agnesista, vaan myöskin kollegoistamme muista ryhmistä. Eli haluan saada kunnollisen enemmistön parlamentissa, jotta pääsemme eteenpäin tässä asiassa. Sehän on sosiaalisen Euroopan kulmakiviä. Kiitos. Thank you, Chair, and uh, indeed thank you for all. Kiitos ja kiitos kaikille, jotka saavat aikaan sen, että pääsimme tähän hyvin tärkeään vaiheeseen. Viime maanantaina. Ja totta kai tämä selvittää myös Elisabetin varjoesittelijät ja myöskin sihteeristön, koska tästä sulla on ollut apua samoin kuin oikeusyksiköstä ja minun on todettava, että kaikki meidän avustajamme ovat auttaneet tämä nimittäin nyt on sellainen asia, jossa meistä on kiinni meistä kahdesta se meistä ja varjoesittelijöistä ja myös Bulgariasta puheenjohtajavaltiona saada tukea sopimuksille, joihin päästiin viime maanantaina. Ja sikäli kuin minä ymmärsin, Koreperissä asia käsitellään tänään, jos kaikki menee hyvin – Koreperistä tulee kirje meidän suuntaamme sen jälkeen, kun on ollut 11. huhtikuuta Koreperin kokous, joten me voisimme, me voisimme ottaa sitten välttämättömät viimeiset askeleet tässä asiassa tulevina kuukausina. Minä opin paljon tämän prosessin aikana, olen kiitollinen siitäkin, on aina mukava voida sanoa, että kun on 57-vuotias, että on oppinut paljon. Ja me ja me teemme jotakin, mistä oli todella hyötyä Euroopan työntekijöille, Euroopan yrityksille. Ja se ehkä on se, mikä tässä on kaikkein antoisinta. Kuten Elisabeth juuri totesi, me saimme aikaan poliittisia sopimuksia erilaisista korvauksista. Ja myöskin Tsekkeen ja Slovakien kanssa neuvostossa. Ja tämä tarjoaa laajaa tukea, tarvitsee laajaa tukea, tämä sopimus se sai laajaa tukea, siksi me pitäneet kiinni jokaisesta sanasta, jonka olimme tehneet, mutta, mutta me pyrimme ottamaan huomioon myöskin huolenaiheet, joita oli joillakin jäsenvaltioilla. Se on myöskin oikeudelliset määräykset siitä, mitkä liittyvät erilaisten maksujen korvaamiseen. Teemme muutoksia liikenteen osalta joihinkin kohtiin ja korjasimme virheen, joka oli aiemmin tehty neuvostossa, kun neuvostomuoto oli poikkeukset jotka liittyvät liikenteeseen. Tätä kautta saatiin portugalilaiset tämän ehdotuksen taakse, mikä minusta oli kyllä myöskin hyvä asia. Haluan kuitenkin tehdä myös selväksi, että ei ole niin, että nyt työntekijät liikenteen alalla siihen asti, kunnes erityislaki on käsitelty suojaa vailla, koska on täysin selvää, että että direktiivi vuodelta 1996 edelleenkin koskee liikenteen alan työntekijöitä. Olemme puhuneet näiden olemassa olevien oikeuksien toteuttamisesta ja luottaneet siihen, että jäsenvaltiot huolehtisivat siitä, että välivaiheessa jäsenvaltiot olisivat siitä, että nämä säännöt pannaan toimeen vuodelta 1996. Ruotsin eh, sidosryhmien os vuoksi teimme jotakin selvennyksiä, jotka liittyivät työehtosopimuksiin tehdäksemme selväksi, että, että siellä missä puhutaan työehtosopimuksista, kysymys on joko jäsenvaltioista, jotka julistavat, että ne ovat alaa yleisesti koskevia, me laajensimme tätä, ei siis pelkästään tällaiset yleisesti sovellettavat, vaan myöskin sektorikohtaiset ja alueelliset työehtosopimukset. Ja teemme myös selväksi, että jos jäsenvaltioissa, kuten Pohjoismaissa, ei ole hallitus, vaan työmarkkinaosapuolet, jotka tekevät työehtosopimukset sekin on hyväksyttävää eh, tämän eh, artiklan vaikutusalaa ajatellen. Teimme joitakin muutoksia myös tekstiin, joka koskee tällaisia alihankijoita. Saatoimme todeta, että Jontosan kappaleessa, jossa viitataan toimeenpanodirektiiviin, että siinä on aika tiukat säännöt, jotka liittyvät alihankintaan ja siihen liittyvään vastuuseen. Tämä todellakin on huomattava askel eteenpäin tässä tärkeässä periaatteessa, sama palkka samasta työstä, työntekijöille samassa työpaikassa. Ja se on myös askel eteenpäin, koska kuten Elisabeth jo totesi, me menestyksekkäästi löysimme tasapainon työntekijöiden ja työnantajien etuintressien välillä eri jäsenvaltiossa eri eturyhmien välillä ja saman aikaan pääsimme eteenpäin myös luomalla selkeitä toteutettavia sääntöjä. Ja myöhemmässä vaiheessa kenties toukokuussa me äänestämme sitten valiokunnassa – sen jälkeen, kun teksti on tullut takaisin Koreperistä kirjeessä. Käytä kuitenkin tätä aikaa siihen asti mahdollisimman monen kollegan vakuuttamiseksi siitä, että kannattaa äänestää puolesta, sillä työntekijät ja yritykset Euroopassa ansaitsevat tämän. Kiitoksia joka tapauksessa näistä tiedoista ja tehdystä työstä. Totta kai itse kukin joutuu ottamaan kantaan huhti toukokuun mennessä sitten lopullisen tekstin pohjalta, jonka saamme kuvittelisin, no kun varmasti olette sitten käytettävissä selittääksenne ja antaaksenne tietoa, jos sitä tarvitaan, niin että me voimme ottaa kantaa. Varmasti tulee täytän, täysistuntoon kesäkuun nurkilla. Katsotaan nyt sitten. No, kiitos kuitenkin työstä. Ja nyt voidaan mennä seuraavaan kohtaan. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Aika tärkeä asia, kun työllisyyttä edistetään. Tässä pitämättä puhetta puheenvuoron saa esittelijä herra Mitrofanovs, joka on siellä. Uh, yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti, kun anteeksi puheenvuoroko? Niin, voisinko esittää yhteisesittelijöille keskustelun, vai onko tämä päättynyt tämä keskustelu? Ei kun jätetään tähän, ei niin, ettei haluta keskustelua, vaan jos nyt aloitetaan keskustelu, jokainen haluaa sanoa oman kantansa, ja sitten aikataulun kannalta ihan mahdollisuutta enää hoitaa muuta. Oh. Niin, minä ja Agnes olemme kaikkien käytettävissä yksi erityisesti, tai sitten voimme tulla poliittisen ryhmämme tai valtuuskuntaanne. Eli voimme tulla selittämään tätä työtä kaikille. Eli ehkä tämä vastaa tähän kysymykseen, jota ette esittäneet. Bon, monsieur Mitratos, à vous. No niin, esittely, olkaa hyvä. Uh, dear chair, dear colleagues. Uh, niin, puheenjohtaja, hyvä kollegat. Ensinnäkin täytyy kertoa teknisistä yksityiskohdista. Jos katsotte Euroopan tietokantaa, niin voi olla, että löydätte sieltä alustavan tekstin mietinnöksi, eli jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Siinä herra, herra Janova, herra Rova Janova on esittelijänä. Hän lähti pari viikkoa sitten ja minä korvan hänet. Eli tämän kollegan perintöä. Eli jatkan työtä. Kiittäisin ensinnäkin kaikkia varjosittelijöitä hyvin hyödyllisistä ja tuottavista keskusteluista myös eilisessä kokouksessa. Me todella yritimme ottaa huomioon kaikki ajatukset, mielipiteet, vastalauset, joita kollegoilla saattoi olla eri poliittisista ryhmistä. Ei tämä ole mikään tavallinen mietintö vaan erityistapaus. Pari viikkoa sitten nimittäin saimme selvästi viestin puheenjohtajavaltio Bulgarialta neuvostosta, että tällä kertaa, kun parlamentti on hyväksynyt mietintömme, ehkä jopa otetaan huomioon neuvoston puolella. Eli tämä olisi aivan harppaus eteenpäin, ei pelkästään ajatella meidän valiokuntaamme, vaan ylipäätään parlamenttia. Mitä me sitten jatkossa tehdään? Toivottavasti voimme nyt nopeuttaa prosessia mietinnön hyväksymiseksi. Eilen nimittäin me löysimme hyödyllisiä kompromisseja ja, ja siellä on uusi luettelokin näistä kompromisseista. Asiakirja myöhemmin illalla lähetettiin kaikille varusittelyillekin. Minä toivon, että tästä voitaisiin toimittaa äänestys viimeistään toukokuun ministunnossa. Mutta jos se onnistuisi, sitten täytyy valiokunnan äänestystä muuttaa. Alun perin sen piti olla 25. tai 6. huhtikuuta, mutta minä toivon, että oltaisiin jo valmiina toimittamaan äänestys maaliskuussa 27. päivän. Totta kai olen nyt valmis kuuntelemaan kommentteja, joita kollega saattaa olla eri ryhmistä. Kaikki ehdotukset, vastalauseet kirjataan kyllä ylös. Minä uskon, että tarkistuksia tuskin tulee kauhean paljon täysistuntoon. Minä teen kyllä parhaani, että löytyy sitten parhaimmat kompromissit. Kiitos. Merci. Kiitos. Herra, herra kansanpuolesta. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak już zostało to powiedziane, Kiitoksia Kuten jo sanottiin, niin eilen varjoesittelijöiden kokouksessa kollegamme Mitrofanov ehdotti, että vauhditamme tätä työtä. Ja ryhmämme on tästä samaa mieltä. Sitten tarkistuksista haluaisin kiittää Mitrofanovasia siitä, että hän on jatkanut Stanokan työtä niin onnekkaasti – ja hän on laatinut tasapainoisia kompromissiehdotuksia. Kollegat ovat esittäneet tarkistuksia, jotka täydentävät tekstiä hyvin. Ja sekä minun että kollegoideni tarkistukset on otettu huomioon. Tämä uusi kompromissi heijastelee keskusteluita ensimmäisellä kerroksella erittäin hyvin. Meillä on vielä tiettyjä kysymyksiä ja on hyvä, että esimerkiksi yritystuki on otettu huomioon samoin kuin ekoyritysten perustaminen, mutta haluaisimme vielä, että myöskin Kosan tarkistus otetaan huomioon. Eli kyse on kuulemisista, sosiaalisista kuulemisista, joita tulee aina toteuttaa. Usein niitä järjestetään liian myöhään, eikä kaikkia sidosryhmiä saada kasaan. Kuulemiset ovat usein liian lyhyitä. Tämä liittyy siis kompromissin 18, ja sanoisin siitä, että työmarkkinaosapuolet eivät ole ainoastaan ammattiyhdistyksiä, koska on muitakin tärkeitä järjestöjä, jotka tulee ottaa huomioon. Ja sitten tarkistus 5. Toivottavasti tässä otetaan huomioon myöskin vakaussopimus, koska se on erittäin tärkeä väline taloushallinnossa. Ja sitten on puhuttu myöskin työ- ja perheelämän yhdistämisestä, mutta sanoisin, että mitä tulee esimerkiksi joustaviin työmuotoihin, niin siitä on etua sekä työntekijälle että työnantajalle. Eli varjoesittelijänä haluaisin varmistaa, että neuvosto saa tämän työn tuloksia mahdollisimman nopeasti, jotta parlamentin kanta voidaan ottaa sitten huomioon. Eli ehkä saamme aikaan konsensuksen viikonloppuun mennessä ja sitten 27. päivä voimme äänestää. Jos näin ei käy, niin valiokunta voisi järjestää Strasbourgissa ylimääräisen kokouksen. Kiitos. Kiitos herra Detjen SDstä. <laughs> Sorry, <laughs> I start again. Eh, Minä haluaisin ensinnäkin kiittää herra Mitrofanosta pikaisesta perehtymisestä eh, Rovosta Nokan seuraajana tähän sisältöön. Minusta mainittu myöntyinen viestien tulo neuvostosta valiokuntaan on hyvin tärkeää ja ryhmänä olemme halukkaita hyödyntämään tätä mahdollisuutta niin, että ripeästi saadaan mietintö vietyä päätökseen. Mitä pikaisemmin saamme asian hoidettua, sitä suurempi on todennäköisyys, että meidän vaatimuksemme toteutuvat, että neuvosto ottaa huomioon mietinnön. Uskon kuitenkin, että on välttämätöntä, että katsomme tekstiä tarkkaan ennen kuin hyväksymme sen. Sitä olemme tekemässä. Huomennahan meillä on suunnitella lisäkokous. Nämä 20 perusperiaatetta Euroopan sosiaalisen pilarista ovat mukana myöskin se, että nuorisotakuu on mukana selkeästi, se on hyvin tärkeää. On tärkeää, että nuoret ihmiset saavat hyviä mahdollisuuksia. Uskon, että nyt käsillä oleva mietintö sisältää joitakin kompromisseja ryhmien välillä, joita voimme tukea kuitenkin uskon, että tarvitsemme vielä muutaman selkeytyksen, mitä tulee esimerkiksi eurooppalaiseen pätevöitymisjärjestelmään tai suuntaviivoihin, jotka liittyvät eläkepolitiikkaan jäsenvaltioissa. Se on meille hyvin tärkeää. Tärkeää, että saamme lisäselkeyttä, että nuoriso, nuorisosta eläkkeeseen asti on olemassa selkeät puitteet. Merci. Kiitos ECRstä, ei kai kuule ketään, eikä allestakaan katsonut vielä, eli kuestakaan. Ei. Eli Rovagea, olkaa hyvä seuraavana vuorossa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegalle tästä uudesta kompromissiehdotuksesta. Kun ajatellaan demokraattista vajetta, joka on, nä- on nähty viime vuosina myös tämän asiakirjan kohdalla, ja kuitenkin ihan hyvä, joka saatiin komissiosta ja parlamentista, niin neuvosto ei kuitenkaan ole koskaan huomioinut tätä. Ehkä tässä nyt päästään vähän eteenpäin. Tässä on hyvä nyt saada tämä nopeasti valmiiksi niin, että voidaan esittää kansalaistenkin vaatimuksia, kun me täällä parlamentissa heitä edustamme. On erittäin tärkeää, että tämä on sitten vahva viesti. Todellakin tässä täytyy nyt olla valmis löytämään sopimus kaikista kompromisseista, jotta päästä tavoitteeseen. Ainakin se pitäisi olla tavoitteena. Sitten meidän painopisteemme kuten parina aikaisempana vuotena olen tullut esille esittelijänä tämän mietinnön kohdalla, niin tässä on pyritty täydentämään sitä, että pitäisi köyhyyttä käsitellä kaikissa muodoissaan. Nyt Euroopassa on nähtävissä erittäin huolestuttava ilmiö, nimittäin meillä on erittäin köyhiä työntekijöitä, yhä enemmän työntekijöitä siis, jotka eivät ovat kyllä työn parissa, mutta ehkä ovat köyhyys, köyhyyden vaarassa. Eli me tarvitsemme sellaista politiikkaa, joka takaisi säällistä työtä, laadukasta työtä, että päästään näihin tavoitteisiin. Jos ajatellaan sitten, minkälaista talouspolitiikkaa on harjoitettu eri jäsenvaltiosta, niin sitä on syytä arvioida, koska vaikutukset ovat kielteisiä. Usein siellä on vakaussopimus, asettanut ehtoja, on talousarvion sääntöjä ja tällaista vakautta tyrkytetään ja siitä sitten viedään mahdollisuuksia luoda työpaikkoja, jotka olisivat pysyviä ja laadukkaita. Ja tiedämme varsin hyvin, että se onnistuisi kyllä laajoin investoinnein eri kertoiminen, Muuten ei pystytä luomaan, luoda työpaikkoja eikä voida myöskään hävittää köyhyyttä tai päästä eroon tästä köyhien työntekijöiden ilmiöstä. Ja tässä tarvitaan myös verotusasioita, miettiä varoituspaineita pk-yrityksissä varsinkin, jos kerran yritys haluaa luoda työpaikkoja, sitten täytyy tarjota sellaiset edellytykset siihen. Komissio on nyt tässä miettimässä ja esittämässä jonkinlaista siirtymää kohti uusiutuvia energialähteitä sitten siinä voisi että myös verotusta. Siirrettäisiin työstä, joka aina vain nousemaan päiviä, jos ehkä voitaisiin panna se fossiilipolttoaineiden varaan. Se olisi helpotus pk jos Tarvitaan myös laadukasta koulutusta, mikä on tärkeää, ei pelkästään koskien nuoria, vaan myös työttömiä. Nuoret voisivat hakea uusia, uutta osaamista, kun ajatellaan myös, miten rakenteellisia muutoksia työelämässä on tapahtunut. Esimerkiksi ajatellaan pitkäaikaisia työttömiä, että yhtäältä voitaisiin taata osaamisen säilyttäminen edellisiltä vuosilta, mutta sitten löysi myös uutta osaamista uusilla aloilla, joita on syntymässä ja joilla voidaan luoda työpaikkoja. Kiertotalous, sininen talous, vihreä talous, ehkä heitä on syytä kouluttaa ja niin, että voitaisiin jotenkin miettiä niitä muutoksia, joita on nyt syntymässä tässä siirtymävaiheessa työmarkkinoilla. Ajatellaanpa niitä muutoksia, joita on jo nähty ja on tulossa automaation myötä, robotisoitumisen myötä, tekoälyn myötä. Eli siihenkin on kiinnitettävä huomiota. Ja sitten meidän pitää tarjoaa myös syrjintää. Eli jotenkin pitäisi työ ja yksityiselämä saada sopimaan yhteen. Tässäkin on syytä olla valppaana. Tavallaan puuttua asioihin enemmän, kun yhteiskunta ja työelämä on haasteiden edessä, kun pitäisi antaa mahdollisuus sovittaa nämä eri elämänalueet ja voitaisiin päästä eroon sellaisista vääristymistä, joita saattaa tulla näillä aloilla eri taata. Sosiaalipalvelut, lasten koulutus, päivähoito, vahva sosiaalinen rakenne niin, että voitaisiin yksityiselämä ja työelämä sovittaa yhteen. Meidän pitää suosia myös uudenlaisia työn muotoja, älytyö, etätyö, niin ettei sitten väärinkäytöksiä tapahdu näiden uusien välineiden myötä. Pitäisi arvostaa todellakin työtä niin että työntekijät saavat mahdollisuuden viedä työuraa eteenpäin. Tässäkin rinnalla olisi kuitenkin oma yksityiselämä. Vielä yksi näkökohta lopuksi, joka liittyy kompromisseihin eläkkeisiin liittyen. Meillä on tavoite, eli jotta voitaisiin nostaa eläkeikää mutta sitten näissä muutoksissa ei huomioida kuitenkaan sitä, että se olisi kestävällä pohjalla, vaan sinne tarvitaan tiettyä mahdollista työntekijöille itse valita sen mukaan, mitkä ovat Heidät työllistymismahdollisuutensa niin, että saadaan aikaa myös sukupolvenvaihdosta tarvittaessa ja lisätä omaa osaamista niin, että voitaisiin myös jotenkin selvity näistä muutoksista ikääntymisenkin myötä. Kun ajatellaan väestön ikääntymistä, niin ei tiedä, voidaanko tässä lääkeikä edes nostaa. Ja ennen kaikkea pitäisi suosia niiden työntekijöiden parissa, jotka tekevät raskasta työtä. Kiitos. Merci pour... Kiitos Enfistä Dominik Martin. Euh, merci, president. Eh bien... Kiitos puheenjohtaja. puheenvuoron jälkeen puhun nyt lyhyesti, koska tästä on puhuttu jo monta kertaa. Ja kaikki ovat lukeneet meidän 14 tarkistustamme. Ja toivottavasti voitte niitä tukea. Mutta kaiken kaikkiaan tämä nyt on aihe, joka tulee säännöllisesti esille – Täällä on samoja puheita, samoja toiveita, samoja välineitä ja samoja ongelmia. Ja Ajakin tästä nyt puhui. Eli tämä ongelma on EU:ssa. Eli en ole kovin iloinen niin kuin te, vaan olen hyvin skeptinen, koska mielestäni nämä tulokset ovat surkeita. Kiitos. Sitten, Varmaan tuli nyt ihan selväksi. Kyllä tuli, ja lyhyesti. No sitten puheenvuoron saan Emplu-työvaliokunnassa herra Cesnovara. Thank you, Chair, for uh, giving the Commission the... Kiitos puheenjohtaja siitä, että komissio saa puheenvuoron. hyvänä näitä yli sataa tarkistusta valiokunnalta ja, ja odotan mielenkiinnolla pääsettekö äänestykseen ensi viikolla. Se nopeuttaa se prosessia ja se olisi tietysti myöskin neuvoston kannalta hyväksi. Okei, Donc... Äh, kiitos. Eli aikataulusta ajateltiin todellakin, että huhtiun 25.6. mä olisi ollut ehkä 27. maaliskuuta täysistuntoon toukokuussa toiseen täysistuntoon. No sitten seuraava kohta esityslistalla. Tässä meille esitellään tutkimus koskien vammaisia henkilöitä auttavaa tekniikkaa. Teille on toimitettu kaikki erilaisia asiakirjoja liittyen tutkimukseen. Aika tärkeä tutkimus kuitenkin. Anna välittömästi puheenvuoron herra Adam Kosalle kahdeksi minuutiksi, kaksi kolme minuuttia sopii. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Euroopan parlamentin työllisyys- ja sosiaalisasioiden valiokunnan jäsenenä, jäseninä olemme ehdottaneet vuonna 2005 Stoalle, että se valmistelisi tieteellisen tutkimusraportin hankkeesta, joka koski sitä, miten elävät ihmiset, jotka käyttävät tekno- teknologisia apuvälineitä, miten toimivat työelämässä ja koulutuksessa ennen kaikkea henkilöt, joilla on, on äh, ongelmia, henkilöiden, se, miten he, tämä edistää heidän näköään, kuulemistaan tai kognitiivisia prosessejaan. Ja tämä uutuudet, joista on kysymys, ovat hyvin tärkeitä, nimittäin tulevaisuudessa näillä on hyvin suuri vaikutus jokapäiväisessä elämässämme. On tutkittava sitä, mikä vaikutus tällä teknologialla on meidän elämäämme, tai mitä ovat ne vaikutukset, jotka nämä teknologiat saavuttavat tai aiheuttavat sillä tavalla, että ne ovat peruuttamattomia silloin, jos käytetään laajalti. Muuttavatko ne yhteiskuntaa esimerkiksi, koska usein saattaa olla niin, että nämä muutokset eivät ole kenties sellaisia, että niihin on pyritty. Euroopan parlamentissa tätä apuvälineteknologiaa, sitä käytetään perustana ja ottaen huomioon myöskin eurooppalaiset peruskirjat ja ajatellen sitä, että jokaiselle on saatava aikaan mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ilman esteitä. Ei ole mitenkään yhdentekevää, mitä, mistä näkökannasta me tutkimme näitä asioita. Minulle on hyvin tärkeää se, että tämän tutkimuksen avulla me voimme katsoa, miten tulevaisuudessa saamme aikaan sellaista lainsäädäntöä, jossa pystymme tekemään vastuullisesti päätöksiä, jotka tulevat käsittelemään näitä kysymyksiä. Ajattelen oikeudellisia, sosiaalisia ja eettisiä kysymyksiä, jotka nousevat tässä esille. Ne ovat, ja joka päivä kehittyy, tämä teknologia kehittyy räjähdysmäisesti päivittäin. Me pelkäämme sitä, että meidän lainsäädäntötyömme nopeus ja todellinen elämä jäävät etäälle toisistaan ja viime kädessä me vain sitten juoksemme kehityksen vaikutusten ja saavutusten perässä. Eh, minä odotan mielenkiinnolla sitä, mitä tutkimusten tekijät meille kertovat, ja pyydän kollegoilta, että, että myöskin he lukisivat nämä tutkimukset ja että myös avustajat, edes yhteenvedot niistä, nimittäin ne ovat erittäin suureksi hyödyksi ja niistä on apua meidän työllemme tulevaisuudessa. Merci. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa Rova Maria Joao Maja. Hän voi kertoa tutkimuksesta. Jos teette tämän määrällisesti laajan tutkimuksen, niin toivottavasti tähän ei kymmentä minuuttia enempää mene. Thank you, Chair. Uh, we did... Kiitos. Me todellakin teimme perusteellisen selvityksen nykytilanteesta ja eri suuntauksista kun ajatellaan mitä tarpeita ja näkemyksiä on vammaisilla apuvälinetekniikoista. Meillä oli kolme eri mahdollisuutta. Ensinnäkin kuulovammaiset, näkövammaiset ja autismi kirjo. Meillä oli kolme eri aluetta myös, yhteiskunta, koulutus ja työpaikat. Nyt haluaisin käydä läpi joitakin tuloksia hankkeista, jotka liittyvät työhön ja työllisyyteen. Tämän hankkeen yhteydessä me teimme myös kyselyn verkossa eri ryhmille. Pyysimme, että osallistujat kertoisivat, käyttävätkö nyt avustavaa teknologiaa liittyen vammaan. Tulokset osoittivat, että oli paljon myönteisiä vastauksia kaikissa kolmessa ryhmässä. Me kysyimme nimenomaan heiltä myös, millä aloilla oli tärkeää käyttää teknologiaa tuen saamiseksi. Ja kuten näette nyt tuolla, niin siinä keskitytään yhteen vammaan, niin huomaatte, että koulu ja työ tulivat esille kaikkein tärkeimpinä. Nämä vain vahvistivat sitä käsitystä, että avustavilla teknologia on merkitys ihmisten tukena no ja varsinkin koulutuksessa ja työelämässä. Niin ikään kysymme heitä, voivatko antaa esimerkkejä teknologioista, joita voitaisiin käyttää työpaikalla. Totta kai se sitten riippuu vähän vammasta, mitä käytetään, mutta ehkä näissä esimerkkeistä nähdään, että on lääketieteellisiä välineitä, mutta ihan normaaliakin teknologiaa. Esimerkiksi IT-teknologiaa käytetään eri sovelluksiin, esimerkiksi näytölukijoita tai suurentavia välineitä tai mit, mitä tukea annetaan näkövammaisille. Mitä tulee kuulovammoihin, niin videopuhelut tai muut järjestelmät, jotka käyttävät tunnistusohjelmistoa niin, että voidaan puhe muuttaa tekstiksi. Ja niin ikään esitettiin muita mahdollisuuksia. Siellä oli esimerkkiä kustakin vammasta. Esimerkiksi, että mikä on todellisuuden muuttaminen, jotta voidaan lisätä sosiaalista työpaikan vuorovaikutusta. Ja sitten tässä on myös, että tämä voidaan pitää ikään kuin videopelinä, kuten yksi asiantuntija sanoi, niin että voi aloittaa päivänsä, mennä toimistoon ja laboratorian, voi sanoa hyvää huomenta kollegoille, voi simuloida omaa työtehtävänsä. Ja näin voi sitten valmistautua paremmin, kun tapaa tosielämässä nämä henkilöt koska sosiaalinen vuorovaikutus saattaa olla hankalaa. Meidän haastattelujemme aikana tuli esille yksi näkökohta, nimittäin kohtuullinen asuntoolo, joka liittyy vammaisyleissopimukseen. Tämä tuli esille tärkeänä mahdollisuuden saada käyttöön teknologia myös koulutuksessa ja työllisyydessä. On paljon aika yksinkertaisen helppoja asumismuotoja, jotta ne voitaisiin huomioida työpaikalla. Ja ajatellen autismia, voidaan sosiaalisia toimenpiteitä käyttää, kuten mentorointia tai ohjausta työpaikalla, niin ikään miten työympäristö suunnitellaan ylipäätään. Siinä pitäisi nimittäin huomioida myös eri piirteet, koska autiset voivat olla valolle ja äänelle yliherkkiä. Siksi valaisuus täytyy mukauttaa tai tarvitaan hiljaisia huoneita, missä on vähän tekemistä muiden ihmisten kanssa. Mutta todellisuus on toisenlainen, kun ajatellaan hankkeemme tuloksia. Ja näin nimittäin edelleen on syrjintää vammaisten kanssa jo. Se alkaa jo rekrytointivaiheessa. Ei ole riittävästi tietoakaan yrityksillä siitä, miten voitaisiin tarjota kunnollisia oloja yritykset pitävät sitä kustannuksena ja taakkana, jos vammaisia palkataan. Ja viime kädessä oikeastaan tällä aika vähän vaikutuksia yrityksille seuraamuksena, jos he eivät rekrytoi vammaisia. Yleisesti ottaen on puutetta tiedosta liittyen vammaisiin ihmisiin ja työelämään. Tämä koskee yrityksiä, mutta myös itse vammaisia. Sitten viimeiseksi ottaisin esille yhden näkökohdan, joka liittyy koulutusjärjestelmän puutteisiin. Hyvä koulutusjärjestelmä yleisesti on sellainen, joka on ennakkoehto myös vammaisten huomioimiseksi työmarkkinoilla, mutta kuten tästäkin nyt voi lukea yhdestä lainauksesta yhdeltä haastateltavalta, yhdeltä asiantuntijalta, nimittäin jos vammaisia ei ole pystytty ottamaan mukaan koulutukseen samalla tavalla kuin ei-vammaisia, kun ei ole ollut teknologia tai muuta apuna, niin lopputulema on, että tämä henkilö, jolla on alhaisempi koulutustaso ja osaamistaso, törmää vaikeuksiin työtä etsittäessä, ei vammansa takia, vaan lähinnä siitä syystä, että hänellä on alhaisempi koulutustaso. Sitten alustukseni lopuksi haluaisin teidän kiinnittävän huomiota seuraaviin näkökohtiin. Ensinnäkin meidän täytyy täytäntöönpanna vammaisyleissopimus sen takaamiseksi, että todellakin se sitten on osa lainsäädäntöä. Ja todellakin pitäisi arviointia vahvistaa niin ja, ja panna seuraamuksia niille, jotka eivät sitä täytäntöön pane. Niin ikään meidän täytyy yhdist teknologiset mahdollisuudet sosiaalisiin kuvioihin, ei pelkästään ajatellen avustavan tekniikan yleistä suunnittelua, vaan että se on käyttäjälähtöistä, kun niitä kehitellään. Kun ajatellaan teknologian kehittämisen jatkossa, niin se ei pelkästään koskisi uusia laitteita, vaan parannettaisiin olemassa olevien laitteiden soveltamista. Siksi me tarvitsemme arviointia nykyisten laitteiden kohdalla – sovellusten kohdalla. Tarvitaan myös paremmin yhdistää teknologiaa ja palveluita. Meidän täytyy vaalia koulutusta, tietoa siitä, miten tekniikkaa käyttää, jotta voisi parantaa omaa tietopohjaansa. Sitä on tärkeänä tekinä myös työllistettävyyden kannalta vammaisten kohdalla. Siksi tarvitaan koulutusta vammaisille myös sen osalta, kuinka paljon tarjolla on avustavaa teknologiaa. Tämän lisäksi on tarvetta kouluttaa ammatti-ihmisiä julkisessa hallinnossa, opettajia, terveydenala ihmisiä, poliiseja, insinöörejä. Opetusohjelmassa pitäisi olla aiheita myös siitä, miten lähestyä vammaista, miten ymmärtää vammaisen tarpeita ja tarjota tukea. Tähän liittyen myös uudet ammattiryhmät, esimerkiksi avustavan teknologian ammattiryhmät, ammattilaiset, joiden tarvitsee löytää parhaat mahdollisuudet käyttäjän näkökulmasta. Viimeisenä, mutta ei tietenkään vähimpänä, tukea työllistymistä. Avustava teknologia on tarpeen työmarkkinoiden pääsylle, mutta täytyy tietenkin ensin kartoittaa olemassa olevat teknologiat ja niiden saatavuus, jota pitäisi edistää. Ja kuten aikaisemmin totesin, Edelleen on puutetta tiedosta, teknologisen teknologian, avustateknologian saatavuudesta yhdessä työllisyyden kanssa. Tässä tarvitaan ammattiryhmiä mukana enemmän, neuvoen työnantaja siitä, miten ei ehkä päästä kohtuulliselle tasolle, mutta ainakin riittävän hyvälle tasolle vammaisen huomioimiseksi. Tarvitaan lisää tietoa ja ohjausta työnantajille ja enemmän rahoitusta, jotta voidaan hankkia avustavaa teknologiaa. Valitettavasti on vielä ongelmia asennoitumisessa yhteiskunnassa vammaisia kohtaan. Tässä lainsäädäntö ei ole etuasemassa. Siksi meidän täytyy lisätä tietoisuutta vammasta ylipäätään ja sen suhteesta työhön ja työllisyyteen, jotta voitaisiin päästä eroon leimaantumisesta ja lisätä hyväksymistä. Kiitoksia kovasti. Kiitos ja nyt herra Mihailis Kirikos, joka on Stoasta, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän tutkimuksen pohjalta halusimme miettiä asiaa oikeudellisesti ja juridisesti, kun ajatellaan tätä teknologiaa osana EU-lainsäädäntöä. Ja osa tutkimuksesta tehtiin talon sisällä, eli ne, mitkä olivat oikeudellisesti suurimmat haasteet, kun säädellään tai katsotaan tällaista aputeknologiaa sääntelyn kannalta, niin ensinnäkin miten vammaisuus voidaan ottaa huomioon EU-tasolla. Sehän on horisontaalinen käsite ja se ei sovi nyt tämän hetkisin EUn toimivaltuuksiin kauhean hyvin. Ja huomasimme myöskin, että sääntely on hyvin hajanaista, kun ajatellaan esteettömyysvaatimuksia Euroopassa. 21 valtiossa edelleen on rajoituksia, mitä tulee näihin oikeudellisiin kysymyksiin. Ja sitten suuri oikeudellinen haaste on myöskin se, että ei ole kunnollista yhteistä määritelmää EU-ssa. Sekundarilainsäädännössä on näitä määritelmiä, mutta horisontaalisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole. Ja sitten vastuukysymykset, jotka liittyvät autonomisiin apuvälineisiin. Ne saattavat olla riski käyttäjille ja kolmansen osapuolelle. Ja nyt katsotaan, pitäisikö tätä nyt vähän mukauttaa. Sitten tietosuoja- ja yksityisyyskysymykset. Aputeknologiasta voi tulla autonomista ja silloin se kerää valtavia määriä tietoja. Tietoja, jotka liittyvät liittyvät tämän henkilön henkilökohtaiseen ja kotielämään. Ja sitten yhtäläisen kohtelun direktiiveissä ei ole mitään kohtia, jossa nimenomaisesti kiellettäisiin syrjintä vammaisuuden nojalla. Tästä asiasta nyt neuvotellaan EU:ssa, mutta tällä hetkellä tällaista sääntöä ei ole. Oikeudellisten haasteiden lisäksi on myöskin eettisiä haasteita. Ne eivät välttämättä liity oikeudellisiin puitteisiin, vaan menevät pidemmälle. Ja useimmiten ne liittyvät siihen, miten suojellaan näitä perustavanlaatuisia eettisiä periaatteita EU:ssa. Ja nämä periaatteet liittyvät henkilön autonomiaan. Aputeknologia saattaa heikentää autonomiaa saattaa heikentää itsemääräämisoikeutta. Ja se saattaa luoda uudenlaista eristäytymistä. Ja sitten on kysymyksiä, jotka liittyvät valvontaan, päätöksen tekoon, vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja oikeudenmukaisuuteen, mutta myöskin jotka liittyvät teknologian käytettävyyteen ja saatavuuteen. Ja yksi asia, joka havaittiin, oli myöskin näiden uusien laitteiden hinta. Ja kuinka helppoa on saada käyttöönsä näitä kalliita laitteita kaikissa jäsenvaltioissa. No sitten inhimilliset kontaktit saattavat lähentyä kun laitteet tulevat kuvaan, niin silloin inhimillinen kanssakäyminen vähenee. Sitten mikä on avustuksen ja vahvistamisen välinen raja. Eli tavoitteena on korjata tiettyjä puutteita tai parantaa tiettyjä kykyjä – ja sitten tällaisen teknologian käytön stigmatisointi on tunnettu. Ja sitten, minkä tyyppistä hoitoa yhteiskunta haluaa tarjota vammaisille. Eli meidän täytyy miettiä koneiden roolia, kun ne korvaavat tai täydentävät ihmisten antamaa hoitoa. No sitten tieteenpäin, koska eettisiä ja oikeudellisia haasteita riittää. Ensinnäkin täytyy varmistaa, että saatavuus on ihmisoikeus. Ja sitten täytyy innovatiivisesti varmistaa, että tällainen aputeknologia on kohtuuhintaista. Ja tätäkin keskustelua käydään tällä hetkellä robottien osalta ja miten voidaan varmistaa, että hoito tai lääketieteelliset robotit voitaisiin ottaa käyttöön siellä, missä niitä eniten tarvitaan, mutta jossa ei välttämättä ole rahallisesti mahdollisuutta hankkia niitä. Ja sitten yksityisyyskysymykset. Tähän liittyy tietosuoja. Eli täytyy varmistaa, että tämän tyyppinen teknologia suunnitellaan tämä periaate mielessä heti alusta pitäen. Sitten pitää olla oikeudenmukainen ja räätälöity suostumisprosessi. Tämä on osa tätä ihmisoikeus lähestymistapaa teknologian suhteen. Ja vammaisten pitää pystyä hallitsemaan tätä teknologiaa. Hyvin usein tällainen teknologia tulee autonomiseksi. Eli täytyy varmistaa, että tässä on tämä inhimillinen elementti, että tämä henkilö on tärkein päätöksentekijä. Sitten eettisten valvontarakenteiden luominen. Eettisten komiteoiden rooli on tunnettu, mutta ei niinkään vammaisuusalalla ja tämän teknologian alalla. Eli meidän täytyy miettiä, tarvittaisiinko EU-tasolla tällaisia rakenteita – ja sitten tämän teknologian osalta pitäisi luoda uusi luokittelujärjestelmä. Tämä ehkä otetaan huomioon. Ja myös täytyy varmistaa, että ihmisen antama hoito on ensisijaista. Eli se, mitä on tällä hetkellä useimmissa jäsenvaltioissa, pysyy. Ja tätä avustavaa teknologiaa käytetään lisätoimiin, ja sen avulla voidaan varmistaa, että ihmiset hoitajat ja tätä teknologiaa käyttävät ihmiset tästä ensisijaisesti hyötyvät. Ja nyt olemme sitten valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron Sakansan puolueen puolesta on, ei ole Kasa eikä Bekkeri, ei ole ketään. Agnes on Jongherius. Ei kun, ei onhan hän. Tulepas. Kiitos. Excuse me, thank you for this. Niin, kiitos tästä hyvin laajasta esitystä. Kiitos myös näistä raporteista. En vielä lukenut niitä loppuun, mutta ne kiinnostavat minua kovasti. Minulla olisi muutama kysymys, jotka liittyvät työsuhteeseen, jos me puhumme tästä aiheesta, nimittäin esityksessänne te mainitsitte kaikenlaisten laitteiden äh, kustannettavuudesta, josta voisi olla apua ihmisille, joilla on vamma. Uskotteko, että jos kysymys on siitä, onko sillä varaa tähän tällaisessa työsuhteessa, työnantajan tulisi kustantaa tämä. Ja jos uskotte niin, uskotte, että, siis, että työnantaja olisi vastuussa, mikä, mitä sitten niiden ihmisten tapauksessa, jolla ei ole pysyvää työpaikkaa, tai jotka vielä opiskelevat tai etsivät työpaikkaa, silloinhan Kenties tämä olisi ei niinkään työnantajan, vaan yhteiskunnan kokonaisuudessaan hoidettava asia, koska on siis uusia mahdollisuuksia. Ja se, että ihmisillä on varaa tähän, on todellakin hyvin olennainen kysymys. Sitten samalta linjalta jatkaen, miten te näkisitte sen, että jos on tästä syntyy uusia mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Se, että työmarkkinoille siirtyminen helpottuu. Voidaanko käyttää uutta teknologiaa kenties siihen, että ihmiset osallistuvaisivat, osallistuisivat työmarkkinoille? Uskotteko, että tämä voisi myös laukaista keskustelun yritysten vastuusta, jotka eivät palkkaa henkilöitä, joilla on vamma. Siksi, että on helpompaa palkata ihmisiä, jotka eivät tarvitse pitää lisää laitteita. Voisiko tämä johtaa teidän mielestänne uuteen keskusteluun yritysvastuusta, yritysten vastuusta esimerkiksi työllistää, ja joskin jäsenvaltioissa keskusteluun siitä, että otettaisiin kiintiö käyttöön vammaisille. Kiitos. Esärästä Rova Stefens ehkä. Thank you, Chair. Uh, colleagues... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kahta alusta ja mielenkiintoisista alustuksista. Minä en ole minäkään pystynyt koko tutkimusta käymään läpi. Minä palaisin eettis oikeudellisiin haasteisiin, joita toitte esille. Siellä tuli paljon tärkeää esille. Turvallisuus oli yksi niistä. Tällä viikolla luin onnettomuudesta, joka liittyi itseohjautuvaan autoon, mutta se liittyy ylipäätään turvallisuuteen ja laitteisiin. Kun ajatellaan näitäkin laitteita avustavan teknologian, niin sen täytyy olla turvallista myös vammaisille, jotka sitä käyttävät. Muutoin saattaa mennä pahasti pieleen. Puhuitte myös vammaisista, että he olisivat oman elämänsä herroja, kun käytetään apuvälineitä. Sekin oli hyödyllistä. Se olikin yksi päähuoleni oikeastaan. Kuka päättää apuvälineiden käytöstä? Vammainen itsekö vai tutkimuslaboratorion ihminen, joka ajattelee, että tämähän olisi hieno juttu, vammaisilla varmasti tätä rakastavat. Jos katsotte esilaisia implanttejakin, niin se on se perustelu, jota käytetään, että tässä ei ajatella käyttäjää ensisijassa. Ja näin Teknologia sinällään luo ongelmia, paineita yhteiskunnan taholta, että sinun pitäisi käyttää ja haluta tätä, kun ei välttämättä näin ehkä olekaan. Eli kuten totesitte, pitäisi ehkä katsoa tätä vähän yksityiskohtaisemmin eri sävyjä ja miettiä vammaisyhteisön näkemyksiä, niin että ovat mukana myös sitten suunnitteluvaiheessa. Ja totesi tämän oikein yhteiskunnan asennoitumisesta, eivät apuvälineet tätä puolta ratkaisee. Eli se on meidän yhteiskunnallinen vastuumme. Ei vain voi apuvälineitä luoda ja sitten mukaan ratkaisut ongelmat. Apuvälineiden käyttö kotona saattaa olla todella hyödyllistä vammaisille. Varsinkaan jos on kyse ihmiset, jotka eivät ole kovin itsenäisiä vammansa takia. Apuvälineiden käyttö kotona ei saa kuitenkaan olla mikään veruke sille, ettei sitten ollenkaan sallittaisi osallistamista yhteiskunnassa. Jos ajatellaan nimenomaan esimerkiksi liikennettä, niin me tarvitsemme edelleen esteettömyyttä työpaikallakin. Ei riitä, että keskitymme vain ihmisten toimintakykyyn kotona, perheissä. Meidän täytyy ehkä enemmän keskittyä myös siihen, että vammaiset otetaan mukaan yhteiskuntaan kaikilla tasoilla. Vapaa-aika, työllisyys. Eli Työsarkaa riittää vielä. Uskon, että apuväline voi olla yksi ratkaisu, mutta ei ainoa. Meidän täytyy totta kai vielä muokata myös asenteita. Olette oikeassa tässä. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä te totesitte. Ja sitten yksityisyys. Sekin on tärkeää vammaisten kannalta. Heidän täytyy pystyä hallitsemaan omaa tietoaan ja kysyä heitä, haluatko sitä kenellekään antaa. Ei käytyä lääkärin tai ammattiimisen puoleen. Voidaan totta kai keskustella heidänkin kanssaan, mutta vammaisen täytyy hallita omaa tietoaan. Se on minulle tärkeintä. Kun ajatellaan, miten tämä myös liittyy vakuutusyrityksiin, en tiedä miten he tähän suhtautuvat. No se on oma keskustelunsa varmasti Täytyy miettiä myös vakuutusyritysten roolia tai valtion roolia maksajana. Eli jälleen tämä kohtuuhintaisuus on tärkeä asia. En usko, että yrityksen pitäisi yksin tästä kantaa vastuu, vaan se pitäisi olla aiemmin yhteiskunnan vastuu, niin että vammaisilla on tarjolla apuvälineitä tukeakseen heitä. Merci, je ne vois personne. Kiitos. Aldesta ei ketään. Ei sen paremmin Guestakaan. Vihristäkään ei näe ketään. EFDDstä ei yhtikäs ketään. Eli herra Dominic Martin saa puhua, joka ei, ei halua. Olemme etuajassa kyllä. Herra Futulis kuitenkin. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με σύνδρομο Kiitoksia. Tänään on kansainvälinen Downin syndrooman teemapäivä. Ja mehän kaikki tunnemme näitä vammoja, joita ihmisillä on. Kävin läpi tämän tutkimuksen. Ja siellä on paljon suuntaviivoja ja ohjeita. En tiedä, mitä muissa jäsenvaltioissa tapahtuu, mutta voin kertoa vähän, mitä tapahtuu Kreikassa. Me tarvitsemme lisää tietoa ihmisistä, joilla on vammoja. Kreikassa tilanne on erityinen kun oli rahoituskriisi, se on erittäin kielteisesti vaikuttanut vammaisten elämään kouluissa, työpaikoilla. Eli meillä ei edes kouluissa ole materiaalia, jotta voitaisiin auttaa näitä lapsia. Eli tämä on aika rankka tilanne. Kiitos. Merci. Kiitos. Ja Kirikos, Rova Maija, jompikumpi voi ehkä vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Thank you so much for... Kiitoksia kovasti mielenkiintoisista kysymyksistä ja myös kiitoksista. On useitakin eri näkökohtia, joita tuli esille kysymyksissä ja liittyvän toinen toisiinsa. Ensimmäinen kysymys liittyy kiintiöihin Jossakin maissa niitä itse asiassa onkin. Osassa tutkimusta käytiin läpi sääntelyä. Kävimme läpi sääntelyä eri maissa yksittäisiin tapaustutkimuksiin. Neljä tapausta eri maasta, Saksa, Unkari, Portugali ja Ruotsi, edustivat tavallaan eri alueita Euroopassa. Tässä me huomasimme, eri tapaustutkimuksissa, että kiintiöihin liittyen joissakin maissa kiintiöt ovat jo pakollisia, mutta esimerkiksi Saksassa ne liittyvät julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin. Jos kiintiöihin päästä, on seuraamuksia. Portugalissa puolestaan on kyllä kiintiöitä, mutta vain julkishallinnossa pakollisia. Tämä onkin vähän hankalaa. On nimittäin tärkeää huomata, että on joitakin myönteistä olemassa, kuten kiintiöt. Mutta mitenkäs niitä sitten valvotaan? Se on eri juttu. Valitettavasti ei ole riittävästi tietoakaan, indikaattoreita aiheesta, kun ajatellaan vammaisten suhdetta työelämään. Ja tämä tuli selvästi esille hankkeessa, että ei ole riittävästi tietoa edes puhua asioista. Totta kai on myös olemassa hyviä esimerkkejä, muun muassa Portugalissa, Saksassa jälleen kerran. Jos työnantaja osoittaa, että todella ponnistelevat työllistääkseen ja tarjoten hyvät olot työpaikalla, he saavat palkkion kannustimia. Heitä palkitaan siitä ja sekin on mielenkiintoista, koska sekin on yksi tapa, jotta yritykset voisivat käyttää ikään kuin etikettinä – omassa yrityksessään, että he työllistävät vammaisia, ovat sitoutuneita yhteiskuntavastuuseen ja niin päin pois. Ehkä sinä haluat jotain lisätä tähän liittyen vai jatkanko vielä? Ja yksi todella mielenkiintoinen juttu, joka liittyy apuvälineiden valvontaan käyttäjävetoinen lähestymistapa, niin ei tämä koske pelkästään apuvälineitä, vaan ylipäätään tekniikkaa, jota on käytössä. Että yleensä tätä tyrkytetään eri aloilla itse valmistajat. Totta kai pitäisi olla niin, että käyttäjä olisi mukana ihan alkuvaiheessa jo heidän tulisi sanoa, mitä he tarvitsevat, minkälaista tukea mihinkin. Että ei tässä vain ikään kuin korjata jotain huonosti toimivaa tai rikki mennyttä, vaan pitäisi tavallaan selviytyä niistä esteitä, joita yhteiskunnassa vielä on. Olisi tärkeää, että käyttäjät ylipäätään, mutta varsinkin vammaiset käyttäjät olisivat mukana. Tätäkin on ajettu eri yhteyksissä, kun on innovoiva tekniikkaa kehitelty. Totta kai nämä nyt olemassa olevat esteet johtuvat yhteiskunnasta. Menee sitten rakennuksen tai puistoon – Eli oli sitten jonkinlainen este tai vamma. Ajatellaanpa naista, jolla on lapsi autossa, niin hän ei voi mennä puistoon, jos siellä on portaita, eikä voi nostaa vaunu, lastenvaunua. Siinä on jo este. Eihän sinä ole vammainen, vaan yhteiskunta asettaa esteitä, joista on selviydyttävä tässä apuvälineillä on oma tärkeä osansa, myös työpaikalla. Joo, annoin alustuksessani jotakin esimerkkejä hyvin yksinkertaisista asioista, joita työnantajat voivat tehdä, mutta kun ne eivät tajua. Yksi asiantuntija totesi meille, että hänellä on kyllä apuvälineitä, joita hän käyttää tietokoneellaan aluksi. Hän vei tietokoneensa yritykseen, koska hänellä oli kaikki tarvittava sovellus, joka suurensi näyttöä, jotta pystyy paremmin lukemaan, lukemaan tai jotain sovelluksia, joita yhdellä kollega oli, joka kuvan käänsi sanoiksi, että hän pystyy sen kuuntelemaan. Eli todellakin nyt on niin, että on vajetta tiedosta ja se estää myös vammaisten työllistymistä. Tuossa Pitäisi vahvistaa tietoisuutta, tarjota lisää tietoa, mutta myös kannustimia. Jos ei sitten sosiaalisista syistä, niin ehkä pitäisi sitten pakottaa siihen. Jotain velvoittavaa tarvitaan, jotta yritykset tarjoavat sieltä puhelineita. Täällä mainittiin myös tiedonhallinta. Totta kai tiedon pitää tulla käyttäjältä, mutta meillä oli yksi mielenkiintoinen esimerkki yhdestä asiantuntijasta, kun meillä on tällaista uutta tekniikkaa. Mainitsin esimerkin työpaikasta, mutta on jotain, jonka vie kadulle henkilö ikään kuin liikkuu virtuaalisessa todellisuudessa – harjoittaa sosiaalista vuorovaikutusta, tekee jotain tehtävää tai jotain sellaista. Kun ajatellaan laitetta ja tekniikkaa, niin siinä saadaan tietoa ei pelkästään käyttäjältä, vaan ympäristöstä. Siksi täytyy miettiä asiaa myös yhteiskunnan sääntöjen kannalta. Miten halukkaita ovat muut ihmiset antamaan tietoaan? kun tällaista tekniikkaa käytetään kun minä tavalla kerään käyttäjänä tietoa muista ihmisistä. Tässä on kyllä kysymyksiä, joita täytyy miettiä. Mm. In terms of, of uh, the last Mitä sitten tulee Kreikkaan? Minä olen Portugalista, kyllä meillä on vähän samantyyppinen tilanne, ja se on todella hankalaa. Kun jollain maalla on ongelmia rahan kanssa, niin vaikea tätä tarjota. Mutta alustuksestakin käy selville, että paljon voi tehdä. Esimerkiksi tapaustutkimuksissa paneuduimme parhaimpiin käytäntöihin, mitä muut voivat siitä oppia toteuttaakseen omassa maassaan. Portugal olisi hyvä esimerkki sikäli, että meillä on kaikki erityiskoulut suljettu. Sellaisia ei enää ole, eli kaikki koululaiset on integroitu normaaliin kouluun. Tämäkin on jo askel kohti osallistavaa koulutusta. Oli kuitenkin yksi asia, joka Portugalissakin pitäisi huomioida paremmin. Nimittäin, että esimerkiksi koulussa, yliopistoissa ei ole velvoitetta tarjota puhelineita oppilaille. Tässä on hyvä esimerkki jostain hyvästä, mutta sitten ei tarvita jatkuvuutta. Eli Portugalissa pitäisi tähän puuttua. Sitten Saksassa on toinen ääripää. On vielä erityiskouluja, selvä. Mutta kuitenkin koulutuksessa on velvoite tarjota apuvälineitä koko koulutusjärjestelmän osalta. Totta kai raha kaikkia ratkaise, sanoisin. Meillä on paljon kyllä apuvälineitä markkinoilla. Ne täytyy vain ymmärtää paremmin, kartoittaa nykytekniikkaa ensin sen sijaan, että rahaa tullutaan kaikkein viimeisimpään tekniikkaan, joka ehkä olisi sitten vaikea olla joillekin vammaisille, kun ne ovat niin kalliita. Kuten totesin, jotkut apuvälineet ovat lääkinnällisiä laitteita, ja jälleen tässä palataan turvallisuuskysymykseen. Totta kai jos on laite, joka on myös lääkinnällinen laite, niin se on käynyt jo läpi prosessin, jotta siitä voi tulla ylipäätään lääkinnällinen laite. Eli turvakysymykset oli jo huomioitu sen kohdalla. Näin turvallisuus ja varmuus ei niinkään ole olennaista. Mutta tutkimuksessa tulee esille myös yksi toinen kysymys. Pitäisikö apuvälineet merkitä lääkinnälliseksi laitteeksi vai apu välineeksi. Totta kai niiden täytyy olla saatavilla kaikille. Hankkeesta kävi ilmi myös yksi suositus. Menee liian paljon aikaa, jotta saadaan lääkinnällinen laite, kun prosessi on niin pitkä. Ei oikeastaan kannustimia valmistajille tuottaa apuvälineitä jotta se sitten myöhemmin hyväksyttäisiin lääkinnällisenä laitteena. Jos ehkä tämä riittäisi, koska nyt aika rientää. Olen pahoillani, on niin paljon puhuttavaa. No, joka varmasti tämä sitten täydentää myös puheenvuoroja vastauksia, joita on saatu. Totta kai on erittäin tärkeää, että tätä tehdään. Sitten mennään kohtaan kohtaan seitsemän esityslistalla. Euroopan unionin yleinen talousarvio varannut vuodeksi 2019. Halusimme keskustella tässä komission kanssa. Tämä koskee varsinkin kuutta pilottihanketta. Ja pitemmittä puhetta puh- tässä Adriana Shikovansa puheenvuoron, joka tulee Embl-pääosastosta. Thank you very much, Mr. Chair. puheenjohtaja. Minä tekisin esityksen hankkeista, jotka liittyvät työllisyyden pääosaston toiminta-alueeseen. Minä haluaisin aluksi kertoa, että ensimmäinen Peliakannan raportti 22 projektista ja hankkeesta 2018 on, on siis 27. huhtikuuta 2018 olen puhuneet siinä avoitteista ja toimeenpanosta, toimeenpanon vaiheista hankkeiden osalta, jotka ovat olleet toimeenpanon kohtana viime vuosina, mutta jotka täytyy jatkaa myöskin vuonna 2018. Ja tässä raportissa myös annamme tällaista suuntalkavaa tietoa ajoituksesta meidän osaltamme ja lisätietoa kolmesta hankkeesta, joita hallinnoimme. Sen lisäksi tulee vielä toinen raportti, rahoituksen lausuma, joka toimitaan parlamentille budjetiluonnoksen osana tämän vuoden toukokuussa. Niin, minun pääosastoni toiminnan puitteissa on yksi pilottihanke ja kaksi valmistelevaa tointa. Kotoustyöntekijöiden osuuskuntien ja palvelu seteli hanke ja sen edistäminen lasten takuuhanke ja näitä muita hankkeita. Toinen hanke ja nämä kaksi pilot, tämä pilothanke koskee nimenomaan kotitaloustyöntekijöiden kosuus kuntia ja palvelusetelijärjestelmiä on hyvin tärkeä hanke, jolla pyritään torjumaan äh, harmaata työtä ja luomaan paremmat työskentelyolosuhteet ihmisille, jotka tarjoavat henkilökohtaisia kotitaloustyöpalveluita tämä hanke tulee panemaan ensimmäisen kerran voimaan summaa 700 000 euroa. Siinä on kaksi päätavoitetta, auttaa jäsenvaltioita kehittämään palvelusetelijärjestelmiä ja ottamalla käyttöön sosiaalisen vuoropuhelun tällä sektorilla. Pilottihanke sisältää tiedonan toimin, tiedon ohjausta ja sisältää myöskin suosituksen valtioille, jotka ovat kiinnostuneita tällaisen palvelusektorin kehittämisessä. Tuemme myöskin hyvien käytäntöjen vaihtoa sidosryhmien kesken kuntien hallintojen, hallinnon puitteissa. Siinä tapauksessa tämä toteutetaan, niin myös se, että otetaan käyttöön tällainen järjestelmä. Haluamme kunnolliset työolosuhteet. Hanke edellistää myöskin näiden työpaikkojen ammattimaistumista, myöskin tiedon lisäämistä oikeuksista, joita on työntekijöillä, ja myöskin sitä, että luodaan tehokasta sosiaalista vuoropuhelua. Ja nämä henkilökohtaisten kotitaloustyön palvelujen sektori, siinä on kaksi osaa. Hoitoon liittyvät palvelut, joita pääasiassa toteutetaan käyttäjien kodeissa, kuten äh, lasten varhaislapsuuden koulutus, hoito, lastenhoito, vanhemmista huolehtiminen, ammaisista ja sairaista huolehtiminen. Sitten taas kotitalouden tuki, palvelut, jotka merkitsevät sellaisia toimia kuin siivoaminen, silittäminen, puutarhatyöt, pienet korjaustyöt ja niin edelleen. Henkilöstö näillä alueilla sisältää kahden tyyppisiä toimijoita palvelujen tarjoajia ja kotitalouksien jäsenet, joissa nämä henkilöt työskentelevät, toivomme, aha, emme näytäkään seuraavaa. Tärkeimmät sidosryhmät ovat siis tässä yhteydessä esite eurooppalainen yritysliitto, joka käsittelee minua kotihoitoa ja perheenhoitoa sosiaalisten palvelujen yrityksiä. Myöskin olemme kuulleet työntekijöitä tällä sektorilla. Global Eurooppa on tässä yhtenä sidosryhmänä. Nämä ovat siis meidän pääkumppanimme tämän pilottihankkeen toteuttamisessa. Mitä me nyt sitten odotamme hankkeesta ja konsortiolta, joka kehittelee, joka valitaan kehittelemään tätä, joka sen täytyy vaatia toimia seuraavien toimien osa, eli jäsenvaltioita, jotka edenee pitemmälle henkilökohtaisten ja kotitalouspalvelujen kehittämisessä. Niille osalta on tärkeää olla kaksi tehtävää, kerätä hyviä käytänteitä, sitten me kehitellään muodollisia työsuhteita tällä sektorilla, ja vahvistamalla ja kehittämällä sosiaalista vuoropuhelua näiden työntekijöiden osalta. On jäsenvaltioita, jossa tämä sektori on vähemmän kehittynyt ja siellä on kaksi tehtävää aluetta, hyvien käytänteiden levittäminen, teknisen avun antaminen tällaisille hankkeille ja sitten hankkeet, joita on Euroopan tasolla, toimenpiteet, toimet, olisivat että organisoitaisiin eurooppalainen konferenssi, luotaisiin verkkosivu, joka esittelisi hyviä käytänteitä ja tekisi yleisön tietoiseksi niistä, että on, ja myöskin teknistä apua jäsenvaltioille ja kiinnostusryhmille silloin, kun ne kehittävät tällaisia palvelusetelijärjestelmiä ja rohkaisevat sosiaalista vuoropuhelua tällä sektorilla. Tiedotanto, jonka komissio tekee se mukana, siinä mainitaan siis tästä pilottihankkeen ja hankkeen pyyntökierros julkaista lähiviikkoina. Sillä valitaan sitten toimivaneva konsortio. Ja tämä siis julkaiseva tulee lähiviikkoina. Määräaika ehdot esityksille tulee esitysten esittämisellä hankkeistysten esittämisellä on kesäkuun lopussa. Ja heinäkuun loppuun mennessä haluamme saada määrärahat, määrärahapäätökset tehtyä, eli saman näistä osin tämän asiantuntijoiden valmisteleva toimenpide on lapsitakuu, joka on nyt jo toisessa vuodessaan. Alkuperäinen hanke kehitettiin, se omostautui varsinaisen tilanteen kartoittamiselle, mitä tulee siihen, miten tehokkaasti suojellaan lapsia ja kunnioitetaan lasten oikeuksia. Ja sinne myös pyritään analysoimaan sitä, miten toteuttavissa ovat, mitä ovat ehdot, jotka liittyvät tällaisen hankkeen toteuttamiseen – ja myöskin se, että katsottaisiin, että toivottaisiin oikeita kohderyhmiä, eli sellaisia, jotka olivat epävarmuusalustoiset lapset, jotka ovat maahanmuuttajien tai pakolaisten lapsia, ja lapset ovat vammaisia, tai lapset, joilla ylipäätään muita erityistarpeita. Tavoitteena valmistavassa hankkeessa on, on panna, luoda toimipano puitteet tällaiselle ohjelmalle, ja se perustuu tämän alkuperäisten valmistelevien hankkeiden tuloksiin. Että nämä kautta pyritään selvittämään se, missä määrin ensimmäisen vaiheen tulokset ja havainnot voivat sitten johtaa siitä, että voidaan soveltaa laajempiin lapsiryhmiin ja kenties koko Euroopan unionin alueella. Toimenpano tämän valmistelmahankkeen osalta on, siis tämän lapsitakuun toteuttamisen toteuttamiskelpoisuus haavoittuvasemmaisille lapsille. Se on se, missä tässä, mihin tulemme hakemaan nyt tarjouksia. Se on jokaisella lähipäivinä ja tarkoitus on tehdä päätökset nimenomaan toisesta osasta tätä hanketta, joka olisi vuoden 2018 budjetissa. Tutkimuksen selvitys, saisin kertoa hiukan enemmän on, siinä pyritään keräämään tietoa, jotta on riippumatonta tutkimustyötä, kerätään asiantuntemusta sidosryhmiltä ja tapahtuu erityisiä kuulemisia, joiden kautta tämä tapahtuu. Katsotaan, minkälaisia panoksia voidaan saada lapsiasiamiehiltä kautta Euroopan heidän verkostostaan ja myöskin puhua ensimmäisistä vaikutuksista, jotka liittyvät siihen, miten neuvostossa keskustellaan sosiaalisuuden komiteassa tästä asiasta me tulemme Tämä tulee osoittamaan tulokset ensimmäisestä vaiheesta ja niitä tullaan kehittämään, mitä ovat konkreettiset asioita tulevat tekemään. Siis siinä selvityksessä, jota tulemme saamaan. Kolmas valmisteleva toime on reak- äh, uudelleen reaktivointi, joka liittyy siihen, että tutkitaan, miten olisi tällainen EUn sisäinen liikkuvuusohjelma henkilöille, jotka ovat työttömiä, jotka ovat yli 35-vuotiaita. Todellakin pitkäaikaiset työttömät ovat tässä erityisenä kohderyhmänä ja samanlaisena kuin ensimmäisen vuoden työpaikan äh, hakijoiden ohjelmassa Yours for Yours, First Yours Job on tavoitteena edistää näiden henkilöiden äh, pääsemistä työmarkkinoille, sijoittumista sinne. Tässä me pyrimme myös parantamaan olosuhteita työntekijän, työnhakijoiden osalta ja myöskin parantamaan heidän vapaata liikkuvuuttaan Euroopan kansalaisina. Ja myöskin pyrimme tarkastelemaan epätasapainoa työmarkkinoilla, eli akuutteja puutteita siitä, että työn kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan työmarkkinoilla eri jäsenvaltioissa. Meillä on tässäkin tällainen pilotti hanke. Ja vuonna 2016 käytimme jo 3 miljoonaa tähän. 2,5 miljoonaa käytettiin vuonna 2017 sen budjetista ja 5 miljoonaa on tarjolla edelleen vuonna 2018, joten kokonaisrahoitus tälle hankkeelle on 10,5 miljoonaa euroa. Tukitoimet, joita annamme henkilöille tämän hankkeen puitteissa, ovat vaihtelevia. Tässäkin tämä huomiota työmarkkinoiden tarpeisiin, mutta siinä ainakin on tarkoitus mahdollisuuksia saada aikaan työpaikkahaastattelua järjestelyä, kielikoulutusta henkilöitä, jotka haluavat mennä ulkomaille työskentelemään. Ja henkilöt, jotka haluavat myöskin ottaa tiettyjä harjoittelumaisuuksia huomioon. Tätä kautta pyritään myöskin antamaan tiettyjä rahoituksellisia houkuttimia PK-yrityksille, pienemmille yksiköille ja henkilöille, jotka ovat itsenäisiä ammattirin harjoittajia. Me pyrimme toteuttamaan hankkeen niin, että meillä on myös tiettyjä mahdollisuuksia maksaa kustannuksia, äh, jotka liittyvät tähän hankkeeseen ja sen toteuttamiseen. Tämän tarkoitus on äh, tarkoitus, että koulutut, tarkoitus etsivät kolme kuukautta ja työpaikka kuusi kuukautta työpaikkaharjoittelusta ja myöskin pyrimme tukemaan äh, sitten ihmisiä, jotka sitten, jos he haluavat jäädä työskentelemään johonkin toiseen jäsenvaltioon. Toimenpanon vaihe vuonna 2018 riippuu myös siitä, miten äh, tehdään rahoituspäätöksiä. Se tehdään näinä päivinä. Sitten pyydämme ehdotuksia ja tämä tullaan julkaisemaan äh, kolman, toisella vuosineljänneksellä, kun päätös on saatu, ja tarkoitus on hanke käynnist, hankkeet käynnistymään kolmannella vuosineljänneksellä tänä vuonna. Tässä on suuri muutos verrattuna aiempaan toimeenpanovaiheeseen, ja tämä liittyy siihen, että yksinkertaistetaan edellytyksiä, jotka liittyvät konsortioihin, jotka voivat hakea tukea tämän ohjelman puitteissa. Tarkoitus, että äh, aiemmin oli yli kolme maata, joiden oli oltava osallisena. Tässä oli hyvin harvoja hankkeita, esityksiä, joita me saimme. Ja jotta rohkaistaan useampia jäsenvaltioita hakemaan ja yhdistämään voimiaan, että saadaan enemmän alueellisia rajat ylittäviä hankkeita äh, hakemaan rahoitusta. Ehdotamme, että kaksi kumppania riittää tässä konsortiossa. Ei tarvita kolmea. Ja haluamme myös lisätä odotettua keskimääristä rahoitustukea ja haluamme ainakin kaksi kuusi, kuuteen otosta asunnollisen on 1200 sijoittumispaikkaa tämän ensimmäisen vaiheen aikana. Hakijat voivat olla yksityisiä tai julkisia työllistämispalveluita tarjoavia ennen kaikkea Jures-verkoston jäseniä ja myöskin muut toimijat työmarkkinoilla ovat kysymykseen. Uskomme, että tämä voisi olla hanke, jolla voitaisiin vauhdittaa ihmisten liikkuvuutta, joiden taitoja tarvitaan toisessa jäsenvaltiossa toisella työmarkkinoilla, mutta samalla pyritään myös antamaan tukea toimille, jo, joka koskevat ihmisiä, jotka etsivät työtä, mutta eivät löydä sopivaa työtä, joka vastaa siihen ammattitaitoon pätevyyttään siinä maassa, jossa he työtä hakevat. Näiden osalta nyt keskustelemaan teidän kanssanne toimipanon vaiheesta ja myöskin siitä, mitä nämä ehdotukset sisältävät ja minkälaista tulemaan toimeenpano vuoden 2018 aikana. Kiitos. Merci pour cette présentation, madame. Kiitoksia rouva tästä alustuksesta. Maritta Ulskuu on. Esittelijä selitin syyt sille, että hän ei ole, mutta Agnes saa puheenvuoron. Maritan puolesta Agnes. Not on Marita's behalf, but... Uh... Siis en puhu Maritan nimissä. Vai puhunko? No, minä nyt vain puhun. Ja puhun näistä valmiista livestä toimista, jotka liittyvät lapsitakuuseen. Sehän on lähinnä minun sydäntäni. Ja se on painopistealue myöskin poliittiselle ryhmälleni. No, tämä ensimmäinen versio hyväksyttiin vuonna 2016 vuoden 2017 budjettiin. Ja jos nyt katson, että kolmannessa hankkeessa on tarjouskilpailu. Ja siihen julkistamiseen meni pari kuukautta ja haluaisin kuulla, jos tämä hyväksyttiin 2016 vuoden 2017 budjettiin, niin huhtikuussa 2018 sitten saadaan nämä hankkeet päätökseen. Voisitko kertoa, miten on mahdollista, että kesti näin kauan ennen kuin lapsitakun osalta tehtiin tämä tarjouskilpailu? Ja voisitteko tämän ensimmäisen osion osalta sanoa, onko osia jo pantu täytäntöön? Ja jos ei, niin miten tätä prosessia voitaisiin nopeuttaa? Ja lopuksi me pyysimme, että allekirjoitetaan tai siirretään Eurofoundille tämän valmistelevan toimen toteuttaminen. Ja kysyisin, olisiko hyvä ajatus toimia näin, kun te tunnette Eurofoundin. Tästä voisi olla apua myöskin täytäntöönpanoprosessissa, mutta haluaisin kuulla teidän kantanne tästä asiasta. Kiitos. Merci. Kiitos. Äh, Ei järjestä ketään Aldesta, Rova Harkin ehkä, ei. Guesta, olkoopa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. No ensinnäkin kiittäisin komissiota, kun näin yksityiskohtaisia tietoja saimme pilottihankkeista. Minä nyt kysyisin varsinkin pilottihankkeesta, joka liittyy palveluseteleihin ja koordinoitotyöhön. Se on saanut hyvän vastaanoton täällä valiokunnassa, mutta myös muualla. Siitä kiittäisimme täydestä sydämestämme. Totta kai minun työssäni ja ryhmässäni se on etusijalla. Sanoisin myös, että kun viime vuonna se hyväksyttiin, niin nämä yritykset, osuuskunnat, jotka ovat olleet Espanjassa yhteydessä minuihin, ovat olleet kovin iloisia palvelusetelijärjestelmästä. Se on ollut askel eteenpäin, jotta heidän työedellytyksiä on pystytty kohentamaan. Totta kai se on aina hyvästä, kun heitä on kohdeltu aika toisin kuin muita työmarkkinoilla oleville. Että ehkä tästä päästäisiin eteenpäin, jotta voidaan heidän työlain kohentaa. Sanoisin vielä, että no tässä nyt oli minulla aika paljon kysymyksiä, mutta osin oikeastaan vastasittekin jo ne, niihin. Mutta kysyisin kuitenkin vielä, että onko jo käynnistetty jotain keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, minkälaisia vastauksia on tullut, onko tämä vastaanotettu hyvin jäsenvaltioissa, aloitetaanko tätä täytäntöönpanemaan käymään keskustelua. Entäpä sitten nämä välineet, joita tarjotaan, niin onko ajateltu, että niitä tarjottaisiin myös vähemmän alueellisille hallituksille, paikallisille kokonaisuuksille. Jos ajatellaan esimerkiksi kuntaa, ehkä sekin voisi tähän tarttua tarjoakseen palvelusetelijärjestelmään. No, tässä oli kysymykset lähinnä. Ja vielä sen kerron, että tänä vuonna aiomme mennä toiseen vaiheeseen tässä hankkeessa. Ehkä annettaisiin pontta uudelle paikallisille konkreettiselle pilottihankkeelle jollain tietyllä rajatulla alueella, jossain kunnassa esimerkiksi. Ja totta kai ehkä vielä myös rohkaistaisiin työntekijöiden osuuskuntia, niin että olisi ehkä jonkinlainen taho, joka voisi antaa tukea näille työntekijöille oikeudellisesti, jotka haluavat muodostaa osuuskuntia, että heitä autettaisiin, kerrottaisiin heille riittävästi. Kiitos. Merci. Kiitos. Rob Lamberts vihreistäkö? Ei. No, komissio saa vastata välittömästi näihin eri kysymyksiin. No, kiitos rouva. Kiitoksia. Lapsitakuu tosiaan vähän myöhästyi. Ja tämä tarjouskilpailu julkistettiin itse asiassa tänään. Se on ihan sattumaa tietysti. Mutta ensin puhuttiin siitä, voisiko tämä olla osa tätä Easy-hanketta. Ja sitten tämä vuonna 2017 rahoituspäätös tehtiin myöhään, joten emme pystyneet valmistelemaan tätä aikaisemmin. Ja katsomme myöskin, miten tätä hanketta pannaan täytäntöön, koska tarjouskilpailun valmistelu kesti hiukan pidempään, koska katsoimme mitä on ensimmäisessä vaiheessa, mitä kuuluu toiseen vaiheeseen. Eli toivon mukaan nyt, kun tämä on julkistettu, niin voimme saada pian näitä ehdotuksia ja sitten tätä voidaan panna täytäntöön jäsenvaltiossa. Tämä on erittäin tärkeä lapsille. Osa heistä on erittäin hankalissa tilanteissa, ei ainoastaan parissa jäsenvaltiossa, vaan kaikkialla Euroopassa. Eli heitä pitää suojella ja valvoa heidän oikeuksiaan. Ja sitten Eurofund, no voisiko se toteuttaa hanketta? Ei voi, koska siellä on epäsuora hallinto ja pilottihanke ei voi olla epäsuorassa hallinnossa. Eli se tarkoittaa, että komissio suoraan panee täytäntöön tätä hanketta, jos Eurofund rupeaa sitä toteuttamaan, ja tämä ei ole varainhoitoasetuksen sääntöjen mukaista. Ja sitten olisi pitänyt katsoa, millä tavalla tämä pannaan täytäntöön ja miten sitten käytetään näitä varoja. Sehän on osa rahoituspäätöstä, mutta se ei kuitenkaan ollut, koska me katsomme, että on järjestöjä, jotka pystyvät teettämään tämän analyysin ihan yhtä hyvin kuin virasto komission alaisuudessa. Ja sitten nämä henkilökohtaiset ja kotitalouspalvelut – tässä nyt yritetään torjua pimeää työtä ja meillähän on foorumi, jolla käsitellään näitä aiheita. Ja voin sanoa, että tämä hanke esiteltiin siellä. Jäsenvaltiot pitivät tätä hyvänä, koska nekin haluavat olla varmoja, että nämä palvelut tarjotaan ammattimaisella tavalla – ja että palveluiden tarjoajat saavat myöskin suojelua työssään ja heillä on oikeuksia niin kuin kaikilla muillakin työntekijöillä. Yritämme vauhdittaa myöskin tämän valmistelevan hankkeen täytäntöönpanoa. Ja tämä kytkeytyy Euroopan sosiaalisen pilarin tavoitteisiin, eli että varmistetaan oikeudenmukaiset työolosuhteet kaikille työstä riippumatta. Eli kuten sanoin, me olemme aika pitkälti valmistelleet jo tätä tarjouskilpailua ja tämä valmisteleva toimi käynnistetään jo tämän vuoden puolella. Kiitos. No. Kiitos, rouva. No siinä paljon kaikki. Teille kyllä toimitetaan aikataulu myös sähköpostitse mutta tässä on pari päivämäärä 23. huhtikuuta. Eli jos halutaan alustavia ehdotuksia pilottihankkeeksi, äänestys 29. päivä, aamupäivällä. No niin, kiitos. 14.30 jatketaan ja äänestyksillä välittömästi. Kiitos.